tämä myöskin jäsenmaissa esiin. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna. Esityslistan mukaan vuorossa on seuraavaksi komission julkilausuma lelujen turvallisuudesta. Dafür erhält Herr... Ensimmäiseksi puheen Vuoron saa varapuheenjohtaja, komission jäsen Günther Verheugen. Hyvä puhemies, arvoisat edustajat. Aina ennen joulua keskustelemme leluista ja tämä on aivan oikein, koska nythän ihmiset kaikkein eniten ovat kiinnostuneita leluista ja olen erittäin kiitollinen siitä, että teemme näin myöskin tänä vuonna, koska lelujen turvallisuus on asia, joka koskettaa neuvostoa, parlamenttia ja komissiota yhdessä. Ja meidän täytyy yhdessä myöskin asettaa hyvin korkeat vaatimukset näille leluille. Keskustelu tänä iltana lähti liikkeelle median kautta yhdessä maassa. Tämä tapahtui Saksassa. Kyse on riskianalysointi yrityksestä, ja toisesta instituutiosta, jotka eivät ottaneet komission suoraan yhteyttä ja myöskään Saksan liittohallitus ei ottanut komission suoraan yhteyttä. Emme myöskään tiedä juurikaan muuta paitsi mitä Saksan mediassa nyt on tällä hetkellä ollut. Mutta kyse on kuitenkin aiheesta, joka täytyy ottaa vakavasti, vaikka nyt voisikin tukeutua vain lehdistötiedotteisiin ja mediajulkaisuihin, niin tätä asiaa on kuitenkin käsiteltävä. Ö, analyysi ö, osoittaa, että me käsittelemme tässä neljää eri aihepiiriä. Ensimmäinen on kysymys, johon on helppo vastata. Saksan teknisen valvontajärjestön mukaan hyvin suuri määrä saksalaisia leluja, joita on testattu Saksan markkinoilla, ei ole hetkisten Euroopan unionin lainsäädännön mukaista. Ja tässä säännöt ovat täysin selvät. Jos jäsenvaltio havaitsee tällaista, se on velvollinen ilmoittamaan kaikille muille jäsenvaltioille ja myöskin Euroopan komissiolle välittömästi – tästä asiasta, jotta nämä voivat ryhtyä toimiin ja ne voivat mennä niin pitkälle, että nämä tuotteet vedetään välittömästi pois markkinoilta kaikkialla Euroopassa ja myöskin niiden tuonti kielletään, jos nämä tuotteet on valmistettu EUn ulkopuolella. Toivon, että Saksan viranomaiset RAPEXin kautta lähettävät tiedonannot kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle – ja jos nyt sitten tällaista tuontikieltoa täytyy harjoittaa, niin vakuutan tässä, että komissio välittömästi tukee tällaisia kieltoja. Mutta kuten sanottu, tähän mennessä emme ole saaneet mitään tietoja Saksan viranomaisilta. Markkinoiden valvonta, minun täytyy tämä tehdä täysin selväksi, on ainoastaan jäsenvaltioiden kompetenssissa. Euroopan komissio, parlamenttineuvosto niillä ei ole minkäännäköisiä välineitä markkinoiden valvomiseen. Jäsenvaltiot yksinään ovat vastuussa tästä, mutta leludirektiivin, tämän leludirektiivin pohjalta jäsenvaltiot on velvoitettu harjoittamaan tätä valvontaa. Jos nyt luen Saksasta, että on, ei tiedetä, onko Saksan tai voiko Saksan valvonta täyttää tämän direktiivin, niin voin sanoa, että Saksan hallituksen täytyy pitää huoli siitä, että näin tapahtuu, joten tämä on melko helppo kysymys vastata. No sitten myöskin toinen kysymys on helppo, vanha aihe, josta parlamentti on puhunut leludirektiivin puitteissa. Ja siinä myöskin päästiin enemmistö päätökseen kyse on pakollis, pakollisista lelujen sertifioinneista kolmannen osapuolen kautta, ja tämän ehdotuksen teki Saksa. Eh, taustalla olivat nämä tekniset valvontajärjestöt, ja tämä ehdotus hylättiin oikeutusti, koska sertifiointi tällaisen kolmannen tahon kautta ei tuo mitään lisäturvaa No mikä nyt sertifioidaan sitten on prototyyppi, mutta lelujen kohdalla ongelma ei ole prototyyppi, vaan niin kuin käytännöstä tiedämme, lelujen kohdalla ongelma on se kysymys, että onko tuotantoprosessin aikana jonka täytyy täyttää hyvin tiukat kriteerit joka, ketjun joka osassa. Ja niin kuin muuallakin, niin lelujenkin kohdalla pidämme kiinni siitä periaatteesta, että valmistaja on täysin vastuussa siitä, että tuote vastaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Riippumatta siitä, missä nämä valmistajat ovat, niin he, heidän on pidettävä kiinni tästä vastustaan. Ja jos, jos jossakin tietyssä maassa on ongelmia liittyen tähän vastuuseen, niin Tällöin sitten tämän maan kanssa täytyy asiasta keskustella, jotta tuotanto-olosuhteet paranisivat ja näin myöskin eh, Euroopan komissio tekee. Puhun nyt tässä Kiinasta. Olemme hyvin tiivissä kontaktissa Kiinan kanssa ja haluamme varmistaa, että tuotanto-olosuhteet kyseisessä laas, maassa, joka on suurin lelujen valmistaja maailmalla, että todellakin voidaan taata että meidän vaatimuksemme täyttyvät, mutta totta kai tässäkin vielä tarvitaan lisätoimia. No sitten kolmas asia liittyy kemiallisiin aineisiin ja raskasmetalleihin leluissa. Tämä, hyvät naiset ja herrat, on hyvin vaikea ja arkaluontoinen asia. Poliittinen sääntö, jonka minä olen tässä ottanut esille, on se, että tässä pitää pitää kiinni kaikkein tiukimmista mahdollista säännöistä myöskin parlamentti ja neuvosto puolsivat tätä näkökantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että raja-arvot, jotka meillä uudessa leludirektiivissä on ja jotka otetaan käyttöön 2011 alkaen, nämä raja-arvot vastasivat tieteellisiä tutkimuksia kyseisenä ajankohtana, mutta koska tiesimme, että kyse on evolutionääristä prosessista, koska tiedehän koko ajan kehittyy, aina tulee uusia tutkimustuloksia, tästä syystä tietoisesti yhdessä muotoilimme direktiivin sellaiseksi, että uudet tieteelliset tutkimustulokset jotka osoittavat, että tällaisia riskejä on olemassa, joita emme tähän mennessä nähneet, että raja-arvot ovat ylittyneet, niin sitten komitologiamenettelyn kautta tämä voidaan muuttaa nopeasti. Ja Euroopan parlamentin päättämän oikeusperustan pohjalta ja tieteellisen komitean kautta tällaiset raja täytyy määrittää. No, tänä vuonna kaksi kertaa on ollut viitteitä siitä, että tällaisia uusia tutkimustuloksia olisi. Ensinnäkin Saksan maatalous ja maatalousministeri lähetti minulle kirjeen tänä vuonna. Minä ryhdyin heti toimiin. Ja kyse oli siis kadmiumista ja myöskin muista raskasmetalleista ja tieteellinen komitea käsitteli tätä heti ja nyt 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla viimeistään tulemme saamaan tiedot tästä. Ja jos nyt sitten käy ilmi, että todellakin tässä nyt uusia tutkimustuloksia on esitetty, niin välittömästi tulemme tekemään ehdotuksen, jotta tiukennetaan direktiiviä siten, että nämä tiukennetut raja-arvot astuvat voimaan. No sitten toinen tapaus on hiukan monimutkaisempi ja sitä on vaikea selittää. Hyvät naiset ja herrat, tämä liittyy polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin. Ja niitä on kaikkialla. Joka päivä emme edes tiedä, mitä aineita tässä ympärillämme on. Ja myöskin tässä tilanne on se, että olemme saaneet viitteitä siitä, että raja-arvot liittyen näihin polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin mahdollisesti olivat liian korkeat tieteellinen komitea käsittelee tätä asiaa. Ja lopputulos tulee varmasti myöskin riittävän ajoissa, jotta tähän voidaan puuttua. Kyse on ongelmasta ja teknisistä asioista, jotka ovat erittäin monimutkaisia. Ja minä tunnustan tässä aivan avoimesti, että nämä äärimmäisen monimutkaiset luonnontieteelliset tutkimukset ovat sellaisia, että en aina ymmärrä niitä. Ja täällä parlamentissa, vaikka nyt kaikki olisivat tänään paikalla, niin eivät varmasti voi todeta, että he tietäisivät. Ei se ole mahdollista. Joten tietyssä määrin meidän täytyy luottaa asiantuntijoihin. Ja tässä myöskin sitten piilee ongelma, koska kaikki tiedämme, että menneisyys on täynnä esimerkkejä, jossa tunnettu mielipide onkin ollut väärä. Tiedehistoria on täynnä tällaisia esimerkkejä, jossa vähemmistön mielipide onkin ollut oikea. No miten me nyt sitten poliitikkoina voimme päättää tällaista asiantuntijoiden välistä kiistasta? No emme me voi ja tässä piilee myöskin riski, joka liittyy ammattiimme poliitikkoina. Sellainen riski, jota emme voi välttää. No sääntö täällä on se, että meidän täytyy seurata tiede, tieteellisten valiokuntien antamia ohjeita ja näin olemme myöskin tehneet, mutta sanon aivan avoimesti, että tämä, otan tämän asian niin vakavasti, että jokainen pienikin vihje siitä, että tällaisia uusia tutkimustuloksia on, vaikkakin vain lehtiartikkelissa, niin komissio ottaa sen niin vakavasti, että tämä kysymys otetaan esille asiantuntijoiden kanssa. No sitten viimeinen asia. Tämä on hyvin ärsyttävä asia. Ja kerron tässä, että eräs instituutio, joka kuuluu jäsenvaltion hallin, erään jäsenvaltion hallintoon, pitäisi kiinni tällaista vähimmäissäännöistä. Tämä Saksan virasto, jota on käsitelty Saksan mediassa hyvinkin laajasti, että esimerkiksi renkaiden kohdalla meillä olisi hyvin, siis sata kertaa tiukempi, tiukempi raja-arvo kuin lelujen kohdalla, kun näitä, näitä polyaromaattisia hiilivetyjä. Ja tämä todella on kammottavaa ja poliitikot tietävät tämän, totuus on se, että ne säännöt, jotka liittyvät renkaiden valmistukseen, siellä käytetään öljyjä, jotka jo ennen REACHia ja ennen leludirektiiviä ovat olleet voimassa. Ja että yksi näistä aineista sitten otetaan referenssiarvoksi. Siis tämä yksi aine on, edustaa sataa eri ainetta niin sitten pääsette tarkkaan siihen raja-arvoon, joka koskettaa myöskin muita tuotteita EU-ssa, koska raja-arvo, joka tiettyjen öljyjen käytössä pätee renkaiden valmistukseen, niin lelujen kohdalla tilanne on tismalleen sama. Eli siis kyse on kaikkein pienimmästä mahdollisesta määrästä Joten haluaisin nyt tässä pyyhkiä pois tämän erittäin äh, harhaan johtavan väitteen, koska ei todellakaan ole hyväksyttävää, että meidän täytyy tällaista käsitellä. No sitten vielä mitä tulee leludirektiiviin. Äh, parhaiden tietojen ja omantunnon mukaan tämä leludirektiivi pätee tai koskettaa sitä, mikä nyt on ollut mahdollista. Ja se on nyt toteutettu siten, että koska tahansa uudet tieteelliset tutkimustulokset voidaan ottaa mukaan siten, että turvallisuusvaatimuksemme leluja varten ovat koko ajan ajan tasalla. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten pääsemme ryhmien puheenvuoron ensimmäiseksi EPPn edustaja herra Schwab, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä tästä selvennyksestä ja myöskin uskottavuudesta, kun puhutaan näistä raja-arvoista. Me puhumme myöskin tai Marianne Tyson oli tässä esittelijänä ja haluamme myöskin taata sen, että me tai haluamme varmistaa sen, että meillä on tällainen tietty tarkka turva lelujen kohdalla ja että pidämme eh, huolta lastemme turvallisuuden. Ja juuri ennen joulua te viittasitte siihen ihmisten ja eh, vanhempien ja isovanhempien täytyy olla varmoja siitä, mitkä lelut ovat turvallisia eh, lapsille, millaisia he voivat ostaa. Ja tästä syystä minä vetoan myöskin näihin valvontaviranomaisiin, etenkin Saksassa, että ne pitäisivät kiinni velvollisuuksistaan ja poistaisivat tällaiset äh, lelut, jotka eivät vastaa näitä kriteereitä markkinoilta. No mitä sitten tulee raja-arvoihin, kuten kuvailitte, niin jo vuosi sitten tätä asiaa käsiteltiin. Minä silloin kirjoitinkin teille ja pyysin, että äh, tämä tieteellinen komitea käsittelisi asiaa. Olen kiitollinen, että näin tapahtui ja myöskin olen nyt sitten saanut asiantuntijoiden mielipiteitä ja esimerkiksi eräs tutkimus Stuttgartissa toteaa, minä siteraan, suuremmat raja-arvot uudessa direktiivissä ja niiden vertailtavuus 15 vuotta vanhoihin sääntöihin – on, sitä on vaikea arvioida. Siteeraus loppuu tähän ja hyvät naiset ja herrat, voin näin ollen selventää, että kyse ei ole mistään ö, tällaista halvasta asiasta tyylin, että emme halua tätä tarkistaa, koska emme halua ymmärtää asiaa, vaan kyse on hyvin vaikeasta riidasta asiantuntijoiden välillä. Ja Saksassa tässä nyt on ryhdytty toimiin, mutta vetoan kuitenkin siihen, että te komis, hyvä komission jäsen teette kaikkenne tässä. Ja tämän haluaisin ottaa esiksi tässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Rapti, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή... Hyvä puhemies. Jona, kunakin vuonna tähän aikaan vuodesta vanhemmat tekevät mitä vain pystyvät, ja, äh, kun lähetetään ää, äh, joulupukille kirjeitä, joissa teistetään lahjatoivotuksia ja tämän tyyppisiä lahjoja, joita juuri äsken tässä kädessä, niin näytin, saatetaan pyytää niissä kirjoissa. Ja tämä on sen tyyppinen äh, lelu, jokalaisia tällaisissa instituuteissa tutkitaan. Ja täällä tuli esille, että tällaisissa tutkimuslaitoksissa on tiettyjä ongelmia ja myös otettiin esille tutkijat, joita syytettiin, kuten myös jäsenvaltioita, jotka ovat valvovia tahoja, niin syytettiin. Ja tämä oli aika mielenkiintoista kuulla. Myöskin hän, hän aivan rehellisesti sanoi meille, että kaikki aiemmat direktiivit ovat olleet sellaisia, että ne ovat sitten aina parantuneet, kun uutta informaatiota on tullut tietoon. Ja uusi tieto on otettu huomioon uusissa direktiiveissä. Eli äh, liittovaltion instituutti on tehnyt työnsä hyvin ja tämä pitää ottaa huomioon. Nyt mitä tulee direktiiviin, joka on tulossa voimaan vuonna 2011, niin mehän tiedämme, että tämä kemikaaliosa tulee vuonna 2014 voimaan ja sitten 17.12 jäsenvaltiot esittävät komissiolle omat suunnitelmansa, jotka tulevat markkin, velumarkkinoiden valvontaan. Ja nämä kaikki asiat liittyvät joulumarkkinoihin. Kaikki tämä liittyy lastemme terveyteen. Lapsethan leikivät lelulla, me ostamme näitä leluja lapsille ja meille on tärkeää, että, että aina tänä vuonna, aina kunakin vuonna, tähän aikaan vuodesta – tarvitsisi keskustella leluista. Ei, että sitä keskustellaan vain tähän aikaan vuodesta, sitä pitäisi keskustella vuoden ympäri. Kiitoksia. Edustaja Kreutzmann Alden puolesta kaksi minuuttia. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Riisiko, riskiarviointi-instituutin arviopaperissa kyse oli erästä periaatteessa as low as reasonable achievable – ja ALDE tukee tätä kyseistä. Toisekseen tässä vaatimus komission suuntaan, että sen pitää tutkia, onko tämä tai voidaanko tämä myöskin saavuttaa tämä, saavuttaa tämä periaate. No sitten myöskin vaadimme komissiolta, että se pitää huolen siitä, että leludirektiivin täytäntöönpanoon mennessä vuoteen 2011 mennessä raja-arvot asetetaan siten, että että last, lapsen kohdassa terveysriskit pienenevät. No sitten neljänneksi sellaiset kemikaalit, jotka mahdollisesti aiheuttavat syöpää tai ovat muuten vahingollisia, että niitä ei enää hyväksyttäisi lelujen osana ja tämä täytyy myöskin saavuttaa raja-arvojen avulla – koska muuten tällainen direktiivi on täysin hyödytön. Sitten seuraavaksi tämä edellyttää parempaa, tehokkaampaa markkinoiden valvontaa, koska kyse rajarvojen ylittämisessä lelujen kohdalla äh, tarkoittaa sitä, että näin tapahtuu usein, mutta tämä ei kosketa ainoastaan tuontileluja, vaan myöskin EU-ssa valmistetuista leluista täytyy tarkistaa nämä raja-arvot. No sitten on täysin, eh, ei voida mitenkään hyväksyä, mikäli se pitää paikkansa, että EU-ssa on alhaisemmat standardit kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kuitenkin eh, tämä Ilse Aignerin varoitus siitä, että tietyt lelut kiellettäisiin kokonaan mielestäni väärä tapa, täysin kontraproduktiivinen, koska näin ei saada mitään sisämarkkinoita aikaan. Kansallinen populismi vaikuttaa tässä esimerkiksi hallitusten toimiin ja siihen, mitä leluja se on hyväksynyt. Kiitoksia vihreiden puolesta Haide Ryylle, kaksi ja puoli minuuttia. Mikrofon Mikrofon. Mikrofon. No nyt tämä toimii. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Me todellakin toivomme tätä keskustelua ja näin, että voidaan selvittää se, mikä pitää paikkansa näistä väitteistä ja mikä on populismia. Ja tämä oli tausta. Jos nyt voidaan tämän keskustelun kautta selventää asiaa, niin olemme erittäin tyytyväisiä. Ö, olen iloinen siitä, että kerroitte, että teitte näitä tarkistuksia näiden raskasmetallien kohdalla. Se on myöskin tarpeen. Haluaisin viitata siihen, että lasten uudet syöpätapaukset mm. vuodesta 80 vuoteen 2006 ovat kasvaneet yli 50 prosentilla Erilaiset tuumorit ovat toiseksi suurin kuolinsyy lapsilla. Tästä syystä meidän täytyy myöskin tarkistaa, että ovatko nämä luvut totta ja meidän täytyy reagoida. Jos tämä uusin saksalainen tutkimus osoittaa, että uudistettu leludirektiivi ei ole riittävä, ei suojaa riittävästi, niin meidän täytyy sitten ryhtyä toimiin, koska ei voi olla niin, että lapset, jotka käyttävät vain tunnin jotakin lelua, voivat saada niin paljon myrkkyä kuin 40 savuketta aiheuttaisi. Tämä voidaan välttää, se on teknisesti mahdollista. 7 prosenttia myydyistä leluista ovat tämän raja-arvon alla, joten on mahdollista vaatia myöskin muilta, että ne pitävät näistä raja-arvoista kiinni. Tämä on varmastikin hintakysymys. Mutta hintakysymys, sitä ei voida säännellä markkinoiden kautta ainoastaan, jos kyse on lasten turvallisuudesta. Sitten poliitikkojen täytyy ryhtyä toimiin ja raja-arvot täytyy sitten nostaa ja sopeuttaa. Totta kai jäsenvaltiot ovat valvonnasta vastuussa, eikä parlamentti tai komissio. Ja mekin olemme usein vaatineet, että Saksa ottaisi vakavasti nämä tehtävänsä ja myöskin ryhtyisi toimiin. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että me emme äh, äh, ryhdy toimiin silloin, jos on olemassa viitteitä siitä, että raja-arvoista ei pidetä kiinni. Tästä syystä toivon, että uusi komissio mahdollisimman nopeasti vastaa parlamentin ehdotuksiin ja sitten komitologian menettelyn kautta voimme sopeuttaa nämä raja-arvot. Kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraavat puheenvuorot. Rouva Taisen kaksi minuuttia ensimmäiseksi. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Kiitos puhemies, komissaari, arvoisat naiset ja herrat. Lasten turvallisuus, siis kaikkien pienimpien ja haavoittuneiden kuluttajien turvallisuus on EPPlle äärimmäisen tärkeä ja se on aina ollut painopistealue meille ja siksi olemmekin äänestäneet yhteistyössä äh, puheenjohtajuuden ja, ja komissaarin ja, ja ryhmien myötävaikutuksella mahdollisimman tiukasta leludirektiivistä. Työ on tehty ja saatu päätöksen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Toimielimet olivat kaikki vakuuttuneita siitä, että tiukka tiukka lainsäädäntö toimisi käytännössä ja myöskin Kiina ja Yhdysvallat toimisivat sen mukaisesti. Erilaisia raskasmetalleja, kemiallisia aineita, CMR ja muita aineosia jätettiin ulkopuolelle – Joitakin poikkeuksia kuitenkin sallittiin, äh, mutta niiden suhteen oltiin varsin tiukkoja. Siirtymäaikojakin myönnettiin. Mutta nyt herää kysymys, joko siis teimme virheen tai sitten tekniikka ja tiede ovat jollakin tavoin edenneet niin, että me enää pysy kärryillä. Ei kannata nyt pelotella liikaa ihmisiä ja, ja uskotella, että lelut ovat täysin turvattomia. Meidän on rauhoitettava ihmiset ja saatava heidät vakuuttuneeksi siitä, että markkinoita valvotaan. Ja jos lainsäädäntö on kunnossa ja valvonta on kunnossa, niin silloin mielestäni meidän ei kannata jättää tilaa populismille. Kiitoksia. Seuraavaksi Charles Mose, kaksi minuuttia. Også tak til dig, herr kommissær, for din indledende redegørelse. Kiitos eh, puhemies ja kiitokset myöskin komissaarille hänen laajasta esityksestään. Jos oikein ymmärsin, niin te toivotte, että käynnistämme eh, tutkimuksen, jotta saisimme käsityksen siitä, missä määrin vaarallisia aineosia ja on edelleenkin äh, Saksassa valmistetuissa, valmistetuissa äh, leluissa. Olette oikeassa sen suhteen, että jos äh, tällaisia aineosia edelleenkin löytyy, lasten turvallisuus on vaakalaudalla ja toiminnan ryhdyttävä mitä pikaisemmin. Euroopan komissio onkin näköjään ripeästi liikkeellä ja nyt haluamme tietää, onko vastaus kyllä tai ei, mitä tehdään. Kun kyse on leluista, on ilmeistä, että tiedemiesten käsityksen mukaan mitä selkeää raja-arvoa ei ole olemassa. Kaikki perinteisesti vaarallisiksi luokitellut aineet pitäisi poistaa leluista ja, ja käsittääksemme uusi leludirektiivi on aika tiukka tämän suhteen. Mutta nyt kuitenkin puolitoista kuukautta sitten saatiin tulokset Euroopan komission käynnistämästä tutkimuksesta, joka koski lelumarkkinoita Euroopassa. Se toteutettiin eri jäsenmaissa ja, ja osa tutkimuksen järjestämisen vastuusta olikin jäsenmailla. Tuloksena saati. Tulokset olivat myönteisiä, mutta lopulta kuitenkin kävi ilmi, että ainoastaan kaksi jäsenmaata on investoinut rahaa ja panostanut siihen, että kontrollit ja valvontaoperaatiot olisivat, ovat varmoja. Toivon, että jäsenmaat sitoutuvat enemmän tähän. Kiitoksia Rova Heidi, kaksi minuuttia. Kiitos paljon puhemies. Haluan myös kiittää komissaari Verhoigenia siitä, että hän on tullut informoimaan meitä tästä tärkeästä asiasta. Meillä on valtava vastuu, jotta voimme katsoa, että lapsemme eivät, lapsemme terveys ei joudu vaaranalaiseksi eikä tule vaaro, vaaroja. Minä haluaisin ottaa esille, mitä komissio puhui ennen ensimmäistä käsittelyä ja myös mitä tapahtui, kun leikkikaludirektiivistä äänestettiin täällä parlamentissa. Tiettyjä rajoituksia haluttiin ottaa pois esimerkiksi äh, äänitasoista ja äh, valiokunnissa oli käsitelty tiettyjä desibelitasoja. Komissio puhui tästä asiasta ja halusi ottaa esille standardin, kuinka, äh, kuinka, minkälainen äänitaso voi olla – esimerkiksi lyhyissä äänissä. Kuinka pitkälle komissio on päässyt siinä, miten elut voivat aiheuttaa kuulohaittoja? Ja mikä on tämä korkein äänitaso? Ja sitten haluaisin kiinnittää huomiota varoitusteksteihin myöskin. Meille sanottiin, että tämäkin asia ratkaistiin standardoinnin kautta. Minkälaisia sääntöjä tässä sovelletaan komissio ja milloin voimme olettaa, että saamme sellaisen standardin, jossa on otettu huomioon nämä varoitustekstit ja äh, miten ne määritellään. Kiitoksia. Menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäiseksi Rova Hansling, yksi minuutti. Temat bezpieczeństwa zabawek wzbudza bardzo duże zainteresowanie, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym, kiedy zastanawiamy się, jakie zabawki kupić najmłodszym. Nyt joulun alla, kun ostamme lahjoja perheen pienimmille, niin aikaisemmin meillä oli hyvä ratkaisu – mitä tuli lelujen turvallisuuden kasvattamiseen. Mutta nyt meidän täytyy odottaa, että näitä tuloksia toimeenpannaan. Ja toivon, että nämä tulokset tulevat olemaan hyviä. Ja haluan kiittää komissiota siitä, että tällainen lelu Roadshow järjestettiin. Tämä oli hyvä aloite, jotta yrittäjät voivat sitten mukautua direktiivin aiheuttamiin muutoksiin. Mutta on eräs toinen asia, joka huolettaa minua. Marraskuun lopulla USAn viranomaiset vetivät markkinoilta miljoona lelua. Kyseessä ovat sellaiset tuotteet, joita lapset käyttävät usein. Ja haluaisin nyt varmistaa komissiolta sen, että ovatko nämä tuotteet Euroopassa turvallisia? Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Vaiskeva. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Minäkin haluan kiittää hyvin selkeistä sanoistanne. Täytyy sanoa, että leludirektiivi yleensä ottaen on hyvin suuri parannus lastemme suojaamiseksi ja me olemme kaikki sitä mieltä, että kaikkein tiukin ö, lainsäädäntö jopa maailmanlaajuisesti on tässä saavutettavissa, mutta nyt vanhemmat ja isovanhemmat ovat huolissaan, koska totesitte Saksan riskiarviointilaitos on julkaissut tällaisen tutkimuksen ja meidän täytyy nyt sitten esittää kysymys, onko instituutti oikeassa tässä raportissa vai ei. Joka tapauksessa meidän täytyy tarkastella asiata intensiivisesti, koska kyse on lastemme suojaamisesta. Ja haluan kiittää teitä tässä yhteydessä siitä, että olette kertoneet että aiotte näin toimia, mutta mielestäni meidän pitäisi toimia nopeammin. Sanoitte, että no ensi vuonna ensimmäisen puolen vuoden aikana tulee tieteellisen komitean raportti, mutta tämä täytyy kuitenkin tapahtua nopeammin. Kyse on lastemme turvallisuudesta ja mielestäni on ikävää, että Saksan instituutti näin myöhään vasta tämän raporttinsa julkaisi. Papa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Papa Nikolau, yksi minuutti. 2000... Viimeisten parin vuoden aikana on paljon lapsia. Esimerkiksi vuonna 2036 lasta joutui leikkaukseen, koska oli joutunut kosketuksiin vaarallisten aideiden kanssa. Ja nyt on ollut tutkimus, jonka mukaan yksi kolmasosa leluista sisältää vaarallisia osia. Ja nyt tämä CE-uusi etiketöinti ei kuitenkaan ole mikään takuu Tietysti sen saa valvonnan monitoroinnin jälkeen. Yritystä ja lelua on monitorointi. Mutta emme kuitenkaan voi ottaa itsestään selvänä, että tietty lelu olisi turvallinen. Jos siis lapset, jotta lapset voisivat hyväksyä olla tyytyväisiä joulupukin tuomiin leluihin, niin meillä täytyy olla tiukempaa lainsäädäntöä. Wieder, Kiitoksia. Nyt komission jäsen Verhoigen saa puheenvuoron. <clears throat> Frau Präsidentin, meine Damen. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen tästä laajasta konsensuksesta, joka tässä on saavutettu, mutta yksi asia tähän heti alkuun. Kyse on tieteellisestä instituutista, tämä Saksan riskinvalvonta tai riskitutkimusinstituutti. Ja nyt se on sitten tuonut tällaisia tietoja julkisuuteen ilman, että se olisi ilmoittanut komissiolle tai muille toimielimille näistä asioista. No, te voitte itse arvioida asian, mutta tämän instituutin rahoitus on nyt keskustelun kohteena Saksassa ja tämä nyt on ehkä sitten myöskin selitys sille, että miksi tämä tekee tällaista julkisuustyötä, mutta ei kuitenkaan sitten pidä huolta siitä, että me voimme tarkistaa nämä äh, asiat. No, vaikka me nyt lukisimmekin tällaista asiasta vain lehdestä, niin tämä on kuitenkin viite siitä, että nyt mahdollisesti on joitakin uusia tieteellisiä tutkimuksia tehty, ja minä annoin tämän asian eteenpäin tieteelliselle komitealle – sillä hetkellä, kun sain tämän viitteen siitä, että ehkä tällaisia uusia tieteellisiä tutkimuksia on suoritettu liittyen lelujen turvallisuuteen ja raja-arvoihin, joita meillä on, niin sitten heti tämä annetaan eteenpäin tieteelliselle komitealle. Mutta haluan kuitenkin toistaa vielä, että ette voi eh, vaatia minulta enkä minä teiltä, että tässä nyt sitten tehdään jonkinnäköinen päätös asiantuntijoiden välissä kiistassa. Ei näin voida tehdä. Voin vain sanoa teille, että tämä kysymys menetelmistä, kun mitataan mahdollisia raja-arvoja, on intensiivinen tässä parlamentissa, neuvostossa, komissiossa. Ja tämän instituutin kanta on sellainen, että mikään muu instituutti Euroopassa ei ole jakanut sen mielipidettä jos olette sitä mieltä, että minun olisi pitänyt seurata tällaisen yhden instituutin raporttia ja, eikä kenenkään muun, niin saatte tämän minulle sanoa, mutta minä voin sanoa, että en voi tätä vastuuta ottaa harteilleni eikä kukaan teistäkään. Jos joitakin uusia tutkimustuloksia ilmaantuu, menettely käynnistetään. Ikävä kyllä. No kuka tästä nyt puhuikaan? niin joku teistä sanoi, äh, Rova Weisgerber, että tämä pitäisi tapahtua nopeammin. No ei se mene nopeammin. Kyse on hyvin monimutkaisista tieteellisistä kysymyksistä. Siellä tarvitaan testauksia, ette ehkä tiedä, mutta kyse on hyvin laajoista eläinkokeista, jotta tällaisia asioita voidaan todentaa. Ei tiedettä voi pakottaa tietyssä, tiettynä ajanjaksona tai kohtana tuoda jotakin tuloksia. Se ei ole mahdollista. Teidän täytyy nyt vain hyväksyä se. Tieteellinen komitea on todennut, että ensi vuoden puoleen väliin mennessä se voi joitakin tutkimustuloksia tuoda. Ja näiden pohjalta komissio tekee välittömästi uusia ehdotuksia, mikäli käy ilmi, että tällaisia uusia tutkimustuloksia todellakin on. No niin, Kreutzmann, tämä pienin mahdollinen riski ja siihen liittyvä periaate, no se pätee. Ei tähän tarvita tuota saksalaista instituuttia, jotta tämä kävisi selväksi. Sitten vielä vaatimus, josta puhuitte, on näin toteutettu. No sitten rouva Ryyle, sanoitte, että minulla olisi pitänyt aikaisemmin kääntyä lehdistön puoleen. No, varmasti yllätytte, jos kerron, että näin tein. Ja se, mitä nyt tänä iltana olen täällä sanonut täällä parlamentissa, niin se, miten nyt saksalaiset sen sitten tulkitsevat, niin mielestäni Saksan media ei kuitenkaan ymmärtänyt sitä aivan siten, kun se oli tarkoitettu mutta olen kuitenkin valmis antamaan tämän tekstin myöskin teille. No, Rova Taisen, meillä on maailman tiukin lainsäädäntö, voimme olla ylpeitä siitä, ja tämä komissio tai kukaan ei pääse pidemmälle kuin tämä komissio, siis kukaan maailmassa, kun nyt puhutaan lelujen turvallisuudesta ja sen korkeammasta mahdollisesta tasosta. No niin, Rova Schaldemose, olette oikeassa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa markkinoiden valvonnasta, sitä ei saada asettaa kyseenalaiseksi, se on totta. Ja se, että täytäntöönpanokysymys on tässä ratkaisevan tärkeä, mekin olemme ryhtyneet toimiin. No sitten Rova Hedin kysymys on erittäin tärkeä, mitä tulee näihin standardeihin eri osa-alueilla. Te mainitsitte kaksi esimerkkiä. Melutaso, nämä asiat on standardisointiinstituutiolle toimitettu eteenpäin. Ei nyt voida ajatella, että viikon tai kuukauden tai muutaman kuukaudenkaan kuluttua näitä tietoja saataisiin. Se kestää, mutta kaikki nämä standardit, joista olemme puhuneet, niitä työstetään ja ne sitten saadaan ja sitten myöskin voidaan vertailla paremmin tuotteita ja vahvistaa markkinoiden valvontaa. No sitten mitä tulee tähän viimeiseen asiaan, jonka haluan nyt tässä mainita. Nämä lasten tuolit tai sängyt, joista nyt puhuttiin tässä, eivät ole lelu, tästä syystä ne eivät ole leludirektiivin alla, vaan tuoteturvallisuusdirektiivin alla. Emmekä saa tässä piiloutua amerikkalaisten selkien taakse. Tämä järjestelmä, joka meillä Euroopassa on, ja se, että viitataan tuotteiden yleisen turvallisuuteen, niin se on osoittanut olevansa käyttökelpoinen. Ja nyt tällaisia tuotteita sitten tulee eurooppalaisille markkinoille, niin voimme nyt melko varmasti lähteä siitä, että todellakin kaikki muut jäsenvaltiot ja komissio saavat tiedot siitä ja sitten voidaan ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen Verhoigen. Näin Keskustelu on päättynyt. Arvoisat kollegat, seuraava istunto on huomenna tiistaina 15. joulukuuta 2009 kello 9-13, kello 15-20 ja kello 21-24. Esityslistan mukaan